Niin, kolmen kuukauden määräaika alkaa huomenna 20. helmikuuta 2009. Tämän istunnon pöytäkirja annetaan seuraavan istunnon aluksi hyväksyttäväksi. E, jos ei vastustuksia ole, lähetän päätöslauselmat niiden vastaanottajille Euroopan parlamentin